na początku oświadczenia pisemne. Aluksi minä puhuisin Mark Tarapellan, Regina Bastosin, Pascal Canfanin, Marie-Christine Vergerin ja Renate Weberin julkilausumasta, joka koskee eurooppalaisia järjestöjä ja säätiöitä ja niiden asemaa. Tähän on tullut suurimman osan parlamentin jäsenten allekirjoitus ja näin se artiklan 123 mukaisesti julkaistaan tämän täysistunnon hyväksyttyjen tekstien joukossa ja pöytäkirjassa allekirjoittaneen. Seuraava kirjallinen julkilausuma Fiona Hallin, Ines Ajala Senderin, Isabel Durandin,